ja iranian tilanteesta. olkaa hyvä. arvoisa uh, uh, puhemies sanottakoon ennen kuin menen yksityiskohtiin tässä aiheessa muutama sananen siitä mitä Viinissä tapahtui lauantaina. Siinä missä me osoitimme, että että kuusi kuukautta tarkkaan ottaen sen jälkeen, kun oltiin saatu sopimus Iranin kanssa ydinohjelmasta, Iran toteutti sitoumuksensa, josta oli sovittu, ja IE tarkasti, että todellakin näin oli tapahtunut. Ja sitten E3 plus 3 komissio, jota koordinoin, ja ko- koordinoin myöskin tämän jälkeen totesi, että näin oli tapahtunut, ehdot olivat täyttyneet. Nyt teitä kaikki, että kuusi kuukautta sitten oli paljon ihmisiä, ei pelkästään Euroopassa, vaan eri alueilla maailmassa, jotka ilmaisivat vahvaa, vahvat epäilyksensä sen suhteen, että täytäntöönpanon todellakin päästäisiin, koska he investoivat tai pikemminkin ne veikkasivat sen mahdollisuuden puolesta, että Iran ei toteuttaisi sopimusehtoja tai näitä ennakkoehtoja. Ja sanottakoon, että ennen kaikkea kyseessä on ydin sopimus ja sen takia, ja nimenomaan olemme iloisia siitä, että ydinaseiden laajeneminen saatiin estettyä ja mahdollisesti myöskin alueen konfliktien laajeneminen. Tämä on ensimmäinen syy tyytyväisyyteen, mutta todettakoon, että toinenkin syy tyytyväisyyteen on olemassa ja se liittyy siihen seikkaan, että olemme osoittaneet, että monitahoisuus, monenvälisyys ja diplomatia voi toimia eikä pelkästään alueellisten sopimusten aikaansaamiseksi, vaan myöskin niiden täytäntöönpanemiseksi. Eli näinä vaikeina aikoina tämä on hyvä antaa hyvän syyn toivoon. Ja sitten vielä ennen kuin varsinaiseen aiheeseen puutun, toteaisin, että on olemassa kaksi muutakin toivon kipinää. Ensimmäinen on se tie, joka nyt avautuu suhteille Iranin ja muiden maailmanmaiden kanssa, alkaen täältä Euroopasta. Ja meille Euroopan maille, eurooppalaisille avautuu mahdollisuus luoda yhteydet nyt Iraniin ja iranilaisiin eri tavoin. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä ollenkaan, on se, että tämä sopimus voisi avata tien erilaisiin suhteisiin tällä, tällä kyseisellä alueella. Ja tässä sitten pääsen tästä päivän aiheeseen. Nimittäin neuvottelujen, jotka ovat kestäneet 13 vuotta tuloksena, ja näiden 13 vuoden tai näiden neuvottelujen aikana todellakin on tapahtunut monenlaisia käänteitä. Ja sitten kun lopulta päästiin tähän historialliseen tulokseen kaikkien ennakodotusten vastaisesti, niin meidän täytyy nyt uskoakseni sitten investoida siihen mahdollisuuteen, että lopulta saataisiin aikaiseksi erilaista yhteistyötä alueella. Me emme ole lapsellisia, sinisilmäisiä, tiedämme, että se ei, ei tapahdu helposti eikä hetkessä, missään nimessä. Esseitä on edessä ja takaiskuja tulee. Iranin tahto tehdä jatkossakin yhteistyötä alueellisissa asioissa on testattava, mutta kuitenkin, jos, kun halukkuus on nyt ilmaistu, niin se on kuitenkin askel eteenpäin verrattuna entiseen. Ja sitten jos täytyy testata, niin sitten testataan. Ja äh, so- sopimus, joka on allekirjoitettu, täytyy panna täytäntöön. Siis tämä oli jos ajatellaan sitä, mitä vuosi sitten tapahtui, kukaan ei uskonut siihen, että saataisiin aikaan vahva sopimus ja toimeenpantava sopimus, ja he olivat väärässä, nyt on osoitettu. Meidän täytyy olla nyt yhtenäisiä eurooppalaisina ja myöskin yhteis, yhtenäisiä kansainvälisen yhteisön kanssa. Ja voin sanoa, että olen varma siitä, että voimme yllättää skeptikot vielä yhä uudellaankin. Sitten Saudi-Arabia ja Iran ovat tuolla alueella hyvin tärkeitä toimijoita. Tämä on itse asiassa ainut tiemielestäni ulos tuon alueen, alueen tulehtuneesta tilanteesta. Alueellinen hegemonia ja siitä taistelu on saanut aikaiseksi tämän tilanteen. Daesh on ajanut alueen vielä suurempaan kaaukseen kuin se aikaisemmin oli. Kansainväliset kiistat Saudi-Arabian ja Iranin välillä voivat näyttää pitkälti sunni- ja shia-muslimien välisistä, vä- välisenä kiistana. Se voi näyttää siltä. Ja me tiedämme tällaisen tarinan riski on, riskit ovat suuret. Tämä voi saada aikaiseksi Syyrien ja Jemenin kanssa. Jemenistä ei tällä kertaa, kertaa keskusteltu, siitä keskustellaan huomenna, mutta Syyrien ja Jemenin osalta tilanne voi olla sellainen, että ne voivat epävakauttaa Irakin ja Libanonin nämä kaksi aluetta, jotka ovat alttiita, äärimmäisen alttiita uskonnollisten ryhmien väliselle kilpailulle, ja ne saavat, saattavat epävakauttaa koko muslimiyhteisön maailmanlaajuisesti Aasiassa ja Afrikassa ja kaikkialla. Kahdenvälinen jännite voi tällä tavalla sytyttää tuleen koko alueen ja estää tiettyjä poliittisia prosesseja joko käynnistymästä tai saamasta aikaan tuloksia. Ja mahdollisesti ne voivat sytyttää tuleen koko maailman. Ja sen takia me yritämme hillitä ja rajoittaa näitä jännitteitä. Läheisessä yhteistyössä, keskenäisessä yhteistyössä täällä Euroopassa jäsenvaltioiden välillä niin, että lähettäisimme samansuuntaisia viestejä kaikki ja myöskin kansainvälisten kumppaneidemme kanssa USAsta lähtien. Mainitsen tässä nyt vain yhden ja sitten Indonesian puhe, äh, ulkoministeri, jonka kanssa keskustelin puhelimitse muutama päivä sitten, kun olin matkalla Saudi-Arabiaan, niin keskustelimme siellä juuri näistä aiheista, tästä jännityksen hillitsemisestä. Ja tämä osoittaa, kuinka tärkeä aihe on kaikilla kolmella, eli neljälläkin mantereella. Juuri siksi, että tämä konflikti voi saada, saat, iskeä tulta koko maailman islami, islamilaiseen yhteisöön. Kuten tiedätte, Saudi-viranomaiset teloittivat tammikuussa shialaisen seikin Nimr al-Nimin Nimrin ja 46 muuta henkilöä myös. Useimmat heistä olivat, oli tuomittu terroristi toiminnasta ja yhteyksistä al Ja kuten lausunnossani samana päivänä ilmaisin, totean täälläkin, että tällainen rangaistus ei voi olla millään tavalla oikeudenmukainen terrorismisyytteistä tai rikoksista. EU kieltää kuolemanrangaistuksen kaikissa olosuhteissa ja me olemme edelleenkin ja jatkuvasti kuolemanrangaistuksen poistamisen kannalla maailmanlaajuisesti. Ja totta kai tässä viitataan Iraniin, jonka ihmisoikeustilanne on hälyttävä ja viestit, joita sieltä kiirii, ovat ovat katastrofaalisia. Ja olen nämä viestit toimittanut sekä Saudi-Arabialle että Iranille heidän ulkoministereilleen. Sheikki Nimr al-Nimrin nimenomainen tapaus kiinnittää huomiota erityisesti peruskansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin ja erityisesti ilmaisun vapauteen. Ja korostaisin vielä, että että terrorismin vastaisessa taistelussa tällä on keskeinen rooli. Olemme ottaneet välittömästi kantaa myöskin Iranin suuntaan. Mitenkään ei voida perustella tai puolustella äh, konsulaatteja ja suurlähetystöjä vastaan, joita Iran on suorittanut. Iranin ja Saudi-Arabian ulkoministereitä puhuttelin noina päivinä ja korostin heille, että heidän on noudatettava kansainvälisiä sitoumuksiaan ja taattava kaikissa olosuhteissa diplomaattisten tilojen turvallisuus. Kun kävin puhelin keskusteluja molempien osapuolien kanssa, niin sitten myöhemmissä tapaamisissamme viikonloppuna esimerkiksi herra Sarifin kanssa pääviesti, jonka välitin, oli yhtäältä se, että yritin hillitä näitä kahdenvälisiä jännitteitä näin yrittämällä estää kerrannaisvaikutukset alueella. Ja toisaalta yritin sitten ponnistella Syyrian ja Jemenin äh, rauhan ponnistuksia ja estää konfliktia laajenemasta. Ja sain molemmilta puolilta myötäileviä, vaku, myötäileviä lausuntoja ja halukkuutta oli tätä prosessia tukea. Syyrian prosessian prosessista keskusteltiin. Siinähän tarvitaan tukea kaikilta alueen toimijoilta, jotta voitaisiin siinä onnistua. Ja samasta syystä keskustelin aivan ensimmäisinä vuoden, tämän vuoden päivinä tilanteesta ja tämän tilanteen aiheuttamista riskeistä YK on erityislähettilään kanssa, jotta voisimme pyrkiä etsimään yhteisiä toimintatapoja myöskin arabi liiton edustajan kanssa ja afrikkalais, Afrikan, eri Afrikan maiden ja Aasian maiden ministereiden kanssa. Ja olemme koordinoimassa viestintäämme ja toimenpiteitämme, ei pelkästään kumppaneiden kesken täällä Euroopassa, vaan myöskin muualla. Ja ulkoasianneuvostossa tässä vasta-asiasta juuri keskustelimme. Tämänhetkisten Lähi-idän konfliktien suitseminen on tietenkin kaikkien etujen mukaista. Sodastahan hyötyvät vain terroristit ja silloin, jos konflikti laajenee Lähi-idän ulkopuolelle, niin sen vaikutukset tuntuvat myöskin täällä Euroopassa. Ja tämä oli toinen tärkeä viesti, jonka halusin välittää Saudi-Arabian ja Iranin ystävillemme. Jos Syyrian ja Jemenin taistelut ja alueen jännitteet eivät pääty tai lievene, niin kaikki, kaikki häviävät. Kukaan, yksikään paikka tai maa tuolla alueella ei hyödy jännitteiden jatkumisesta. Ainoa tilanne, jossa kaikki voivat voittaa, on, on sellainen, että sillä ei voida kaosta välttää. Keskustelin samasta aiheesta tai sam, saman äh, suuntaisesti myös Libyan kanssa. Sielläkin meillä oli mahdollisuus yhdistää kansainväliset ja alueelliset toimijat yhteisen äh, tavoitteen ja prosessin taakse. Meillä ei ole varaa jättää tarttumatta näistä, näihin positiivisiin trendeihin ja meidän täytyy edistää samanlaisten trendien syntymistä, jos mahdollista myöskin kahdenvälisellä tasolla. EU tekee kaikkensa vuoropuhelun edistämiseksi. Ja tämä johtuu myös siitä, että olemme oppineet oman, omat kotiläksymme. Olen sanonut tämän jo aikaisemminkin, kun puhuttiin Kolumbiasta. Eli tämä on se EUn läksy, jonka olemme oppineet. Eli vain alueellinen yhteistyö saa aikaan rauhaa ja vaurautta. Me olemme saaneet tästä kokemusta jo kymmenen vuosien aikana. Vain tällaisen kumppanuuden ja alueellisen yhteistyön avulla pystymme purkamaan konfliktipesäkkeitä ja saamaan aikaan rauhaa. Ja sen takia uskomme, että alueellinen yhteistyö eikä koskaan vastakkainasettelu tai kilpa, keskinäinen kilpailu voi auttaa kaikkia. Ja tämä on erityisen tärkeää, tärkeämpää kuin koskaan Lähi-idässä. Ensimmäisenä puhujalistalla on edustaja Preda. Kiitoksia puhemies. Hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Äh, Iran, Saudi-Arabia, äh, tässä ollaan tulossa uuteen vaiheeseen. Äh, Saudi-Arabia ja sen tietyt sunnin liittolaiset ovat ovat äh, keskeyttäneet suhteensa Iraniin ja kyse on nimenomaan kahdes, toinen päivä tammikuuta tapahtumista ja 47 henkeä äh, tuomittiin kuolemaan ja heidät teloitettiin 46 äh, ja herra Nimr, Nimr nyt mm, me emme todellakaan halua hyväksyä missään muodossa eh, kuolemantuomiota ja meidän pitää pitäytyä tällaisessa sitoumuksessa. Pitää muistaa, että Iranin kuolemantuomiot, eh, tämäkään ei ole mitenkään kunnioitettava eh, tulos. Iran, Iranissa oli tuhat 84 teloitusta viime vuonna. Siitä syystä oli erittäin tärkeää, että tämän päivän keskusteluun tuli mukaan myös Iran. Meidän vasemmistoystävämme ovat vaatineet, että puhuttaisiin vain Saudi-Arabiasta ja kritisoidaan ainoastaan sitä, mitä tapahtuu Saudi-Arabiassa, mutta minä uskoisin, että tällä hetkellä meillä on edessämme aivan uusi vaihe – siialaisten ja sunnien välillä. Ja meidän on vaikea hyväksyä tätä poliittista vastakkainasettelua. Tämä on virhe. Meidän täytyy ottaa hyvin vakavasti se, mitä sanoi korkea edustaja. Eli meidän täytyy yrittää lientää tätä konfliktia. Se vaikuttaa meihin hyvin dramaattisesti myös tulevina vuosina. And next one, Mr. Seuraavaksi edustaja Howitt. Kiitos puhemies. Ja uskon, että meidän täytyy todeta, että yhteen kaiken kattava toimintasuunnitelma on tervetullut ja korkea edustaja nauttii parlamentin tuesta jatkossakin, kunhan pyrkitään yhteistyötä Iranin kanssa, mutta tämä pitää sisällä myöskin pyrkimykset vähentää tilanteen, lieventää tilanteen kärjistymistä, koska Energiaturvallisuus, konfliktin ratkaisu ja taistoterrorismia vastaan ovat asiat, joissa meillä on intressejä tehty yhteistyö sekä Iranin että saudi kanssa. Mutta kun verrataan demokraattisia standardeja, kuolemantuomioita, oikeuslaitoksen tila ja uskonnollisten vähemmistöjen kohtelu ja naisten kohtelu kummassakin maassa, Pitäisi varmistaa, että ulkoista rahoitusta ei pidä antaa kummallekin maalle sellaisella tavalla, että nämä johtaisivat siihen, että ääriainekset nostaisivat päätään ja epävakautta syntyisi. Kysyisinkin Mogherinilta, mitä ihmisoikeus takuita noudataan silloin, kun on kyse EUn persianlaiden maiden kanssa tekemästä sopimuksesta samalla kun Saudi-Arabiassa ihmisoikeusryhmiä ei sorreta ne pelkästään törrellisteksi epäiltyjä ihmisiä, vaan myöskin vähemmistöjä. Ja Jemenissäkin on kohdistettu toimia siviileihin. Ja toisaalta EUn toimintasääntö on rikottu, kun on tehty asekauppaa Sarapakassa. Toivottavasti nyt saadaan lopetettua ainakin ydinasevarusteltuilla alueilla, mutta kirse toimia tarvitaan nyt, että myöskin tavanomaisten aseiden suhteen saataisiin aseiden vientiä hillittyä. Shioiden suunnin pitäisi voida elää rauhanomaisesti rinnakkain Euroopassa. Meidän täytyy kunnioittaa islamin sisäisiä eroja, joita on ollut vuosisatojen ajan, mutta pyrkiä samalla poliittisen yhteistyöhön, joka on tarpeeksi tulevaisuuden kannalta. Sekä Iran että Saudi-Arabia voivat näytellä merkittävää roolia tuolla alueella. Ei niiden tarvitse toimia toisiaan vastaan. Kumpikin, kumpikin voi olla osana kollektiivista turvastrategiaa lähisellä ja kumpikin voi olla Euroopan kumppani. Muut rikkovat katkaista diplomaattisia suhteita. Meidän pitäisi pikemminkin solmia niitä. Kiitos sitten edustaja Pelder. Kiitos puhemies. Puhukamme jos niiden oikealla nimellä. Vahapistinen Saudi-Arabian kuningaskunta, mutta ei myöskään Sionin johtama Islamin Iran voi tällä hetkellä niin tavalla myötä vaikuttaa siihen, että humanitaarinen hätätilanne voitaisiin ratkaista Lähi-idässä. Sekä Riad että Teheran taistelut islamista valtiota vastaan, mutta kummallakin on täysin erilaiset tavoitteet. Ne toivat toiseen vastaan. Islamistinen valtio kohdistaa toimensa myöskin Eurooppaan, meidän mantereillemme. Tässä tulee mieleen Saksan, Saudi-Arabian, saksalaisen Saudi-Arabian tuntien näkemisen katsoa, että koska jihadistilla on ihan paremmat verkostot, meidän täytyy tehdä yhä läheisempi yhteistyötä länsimaissa Saudi-Arabian kanssa, mikäli haluamme taistella al ja esimerkiksi valtiota vastaan tehokkaasti. Euroopan unionin jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä Riadin kanssa. Korkea kysynkin, Uhkaako nyt lähentyminen Iranin ja Euroopan unionin välillä sitä taistelua, jota me käymme yhdessä Saudi-Arabian kanssa jihadismia vastaan? Kiitos. Seuraavana Rova Peserra Pasterracea. Kiitoksia puhemies. Arvoisa rouva Mogherini, eh, Saudi-Arabia ja Iran, eh, siellä eh, on pidätetty aivan rauhassa toimivia toimittajia ja siellä on institutionalisoitunutta kidutusta ja tällä tavoin YK ja muut järjestöt ovat tuomineet Iranin Saudi-Arabian. Meillä on tietenkin nähtävissä, että siellä on öljy, joka on vallassa. Nyt me olemme uudessa vaiheessa ihmisoikeustilanteessa ja on ikävää, jos tehdään sama virhe Iranin kanssa. Tietenkin on hyvä uutinen tämä Iranin tilanne, mutta meidän täytyy kuitenkin miettiä, mitä siellä tapahtuu ihmisoikeuskysymyksissä. Meidän pitää edelleen yrittää vaikuttaa Iranin hallitukseen, jotta se täyttää kansainväliset vaatimukset. Ja tässä pitää tosiaankin sitoutua ihmisoikeuksiin Euroopan unionin menestys Iran kysymyksessä. Siinä on tietenkin takana myös yritykset ja sopimukset. Miten voimme sitten parantaa iranilaisten elinolosuhteita, koska he monissa suhteissa joutuvat kärsimään. Tässä naiset ovat tosiaan heitä heitä syrjitään ja pitää saada aikaan myös konkreettisia tuloksia heidän asemansa parantamisessa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Urban. Kiitoksia puhemies, arvoisa Mogherini. Maailman suurin öljyviejä on teloittanut ainakin 2200 henkilöä viimeisinä vuosikymmeninä ja suurin osa heistä on tapahtunut siten, että tuomari on pakottanut heidät allekirjoittamaan tuomioita, joita he eivät edes unohtaneet. Ja tämä, sen jälkeen, kun kuningas Salman astui valtaistuimille viime tammikuussa, teloitusten määrä on, on noussut valtavasti. Ongelma on se, että liian pitkään on pidetty Saudi-Arabia kaikkein tärkeimpänä kumppanina alueella. Infrastruktuuri ja asekauppa sopimukset ranskalaisten, espanjalaisten tai saksalaisten välillä ovat olleet niin tärkeitä, että niistä on pidetty niin tärkeänä, että ne on kuitattu sulkemalla silmät siltä, mitä on tapahtunut todellisuudessa Saudi-Arabiassa. Esimerkiksi Wikileaks on paljastanut todelliset tapahtumat sillä aikaa, kun viralliset tiedotusvälineet ovat pysyneet asioista hiljaa. Ison-Britannian tuella on tapahtunut monenlaisia vääryksiä niin ikään. Nämä teloitukset ja eurooppalaisten monikansallisten yritysten toimet ovat sellaisia, että, pelkäst, että, että se yksinkertaisesti lisää löylyä vain tänne konfliktipesään. Jos yhtäältä käydään kauppaa ja toisaalta sitten Saudi-Arabian kanssa, tällaisen valtion kanssa ja toisaalta sitten taas puhutaan demokratian edistämisestä. Next, next one, Kiitos sitten edustaja Smith. President, uh, uh Mogherini. Olette oikein tervetullut Euroopan parlamenttiin kuin aina. Meillä on vain vähän aikaa, siksi puhun vain Iranista ja totean, että edistys on tervetullutta. Ja on hienoa, että Iran tulee taas takaisin muiden joukkoon. Olemme valtavasti tehnyt yhteistyötä tasavallan isymiesten voimien kanssa ja onnittelut Gerinille ja toivon teille onnea jatkoponnisteluissa. Hienoa, että Tehran kanssa on saatu edistystä aikaa, mutta äh, Saudi-Arabian suhteen tilanne on heikentynyt. Siellä on yhä enemmän sortoa ja todellinen budjettikriisi, joka antaa jättää merkkiinsä maan sisäpolitiikan ja myöskin äh, Jemenin tehdyt sotilasoperaatiot ovat ikävä ilmiö. Minun oma jäsenvaltioni on vuodesta 2010 eteenpäin myynyt yli 5 miljardilla punnalla aseita Saudi-Arabialle. Niitä on käytetty Jemenissä kammottavin seuraamuksin. Eduard Santiago, joka on Jemenin Pelastakaa lapset järjestön johtaja, sanoo, että nyt vaikuttaa siltä, että Jemenin lapset kärsivät Ison-Britannian aseviennistä. Tämä on erittäin räikeä Meillä on kansainvälinen laki ja erinäisiä sopimuksia. Meillä on konkreettia kysymys teille, Rova Mogherini, ja kirjoitan tämän teille kirjallisesti myöskin huomenna. Uskon, että hyvin paljon on puhuttu laillisuudesta ja kansallisesta sopimuksesta ja aseiden viennistä Saudi-Arabialle, varsinkin kun aseiden käytetään Jemenissä. Miten teidän palvelunne arvioi tätä laillisuutta ja mikäli laillisuusarviointi on tehty, niin et, ettekö te ajattele, että sen olisi ehkä tarpeen? Kiitos sitten edustaja Castaldo. Kiitoksia puhemies. Kaikki puhujat ovat samanlaisia, tasa-arvoisia, mutta jotkut vielä tasa-arvoisempia kuin muut. Erityisesti jos heillä on öljyrahaa miljoonittain, miljardeittain. Ja sen takia koko länsimaailma sulkee silmänsä ihmisoikeusrikkoja rikkomuksilta ja kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien rikkomisilta ja äh, verisiltä sodilta ja äh, verisiltä hallinnoilta, joita koko Lähi-idässä on. Kaikki tapahtuu hiljaisuudessa ja tällä tavalla asiat laajenevat ennenkulmattomalla tavalla. Kuinka tätä pitäisi tulkita? Yritetäänkö esimerkiksi äh, Saudi-Arabian kuningashuoneella pullistella moskeleitaan ja yritetäänkö pakottaa liittoutuneet yhteiseen linjaan niin, että esimerkiksi ottaen huomioon myöskin USAn presidentinvaalitaistelut. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat vielä vailla vastausta, mutta ainoa varma asia on se, että on ehdottoman välttämätöntä yhdistää rivit terrorismia, terrorismin vastaisessa taistelussa, jotta saataisiin erityisesti niiden rahoitus loppumaan. Ja meidän on taisteltava kuoleman rangaistusta vastaan ja myöskin asekauppaa vastaan, jossa erityisesti Saudi-Arabia on maailman suurimpana aseostajana tärkeimmässä asemassa. Kiitoksia ja sitten edustaja Weidenholzer. Kiitoksia puhemies. Saudi-Arabian ja Iranin välinen konflikti on sellainen, että se saattaa mennä aika kuumaan vaiheeseen ja nyt täytyy katsoa, mitä on tapahtunut Jemenissä. Tämä saattaa johtaa koko alueen tuhoisaan konfliktiin. Ja nyt on sellainen vaara, että tämä tapahtuu, mutta erittäin tyytyväinen olisin neuvotteluihin ja myönteisiin tuloksiin eh, Iranin kanssa käyttöluihin. Ja meidän täytyy siis mennä eteenpäin niin, että me saamme alueelle vakaita maita. Me emme voi hyväksyä, että tuonne alueelle eh, syntyy, eh, syntyy tyhjöitä ja tuhoutuneita valtioita ja täytyy puuttua Daeshin. Vakaus on saatavissa ainoastaan demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen myötä. Iranin vaalit osoittavat, onko Iran oikealla tiellä. Saudi-Arabia on valitettavasti hyvin kaukana tällaisesta kehitysvaiheesta. Ja näin on nähty aivan viime aikoinakin. Emme tietenkään voi selkeästi nähdä, mihin Saudi-Arabia on menossa, mutta meidän täytyy valmistautua. Buchner. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Buchner. Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Meidän politiikkamme tavoitteena täytyy olla se, että varmistetaan rauhan syntyminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Lähi-idässä. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä meille eurooppalaisille, koska Syyriasta ja koko alueelta tulevat ne valtavat pakolaisvirrat tänne Eurooppaan. Me koemme, että ihmisoikeudet sekä Saudi-Arabiassa että Iranissa, Iranissa joutuvat poljetuiksi ja molemmat maat ovat mukana sodissa, ei pelkästään Jemenissä, vaan epäsuorasti myöskin rahoittamalla konflikteja Syyriassa ja Irakissa. Ja nyt meillä on EUna mahdollisuus, koska Saudi-Arabia on etääntymässä USAsta ja siirtymässä Euroopan suuntaan. Ja samanlainen positiivinen tilanne on myös Iranissa. Ja saamme tavoitteemme läpi tulevaisuudessa helpommin nimenomaan rauhan ja sen, että lakka, että he lakkaisivat mukana on näissä sodissa ja toiseksi ihmisoikeuksien turvaamisen ja asekaupan lopettamisen. Edustaja Bostinaaro seuraavana. representant. Kiitos puhemies. Rouva korkea edustaja. Hiljattainen jännitteiden lisääntyminen kahden maan välillä on äärimmäisen huolestuttavaa. Kyse on koko alueen ongelmasta – alueella oli jo muutenkin äärimmäisen vaikea tilanne. Kuinka tästä kriisistä päästään? Euroopan unioni täytyy Euroopan unionin täytyy antaa oma panoksensa, jotta nämä kaksi osapuolta saadaan saman neuvottelupöydän ääreen keskustelemaan toistensa kanssa. Viinin prosessi, Syyrian prosessi, ei saa millään tavalla vaarantua tämän jännitteen vuoksi sunnien ja shion välisen konfliktin ei pidä antaa vaikuttaa Syyrian tilanteen ratkaisemisen vaikeutumiseen. Osapuolet täytyy saada neuvotteluihin tai eskaloituminen väl, eskaloitumiselta vältetään. Ja. Kiitoksia. Ydin sulkusopimus on ilman muuta muuttanut Lähi-idän tilannetta ja äh, Iranin tai USA ja Saudi-Arabian välinen allianssi on ollut määrävä tekijä koko alueen politiikassa myöskin Iranin ja Arabian välinen kylmä sota on ollut ratkaisematon kysymys, myöskin palestiinalaiskysymys ja Iranin ja Saudi-Arabian välinen kilpailu ja shiojen ja sunnien väliset valtataistelut ovat yhä syvempiä. Euroopalla on ollut keskeinen rooli Iranin ydinsulkuneuvotteluissa ja korkea edustaja Mogherini saa tässä jälleen kiitoksemme. Tämä sopimus joka tänä päivänä voidaan nyt esitellä, antaa nyt toivon kipinän siitä, että myöskin Iran ö, solmisi tai Iranin suhteet toistuisivat myöskin Jemenin ja Iran, Irakin ja Afganistanin kanssa. Eurooppa, Eurooppa on mukana alueen vakauttamisprosessissa, terrorisman ehkäisyssä ja ö, pakolaisuuden ö, tyrehdyttämisessä. On pyrittävä hillitsemään provosointia ja on pyrittävä rauhan tielle Syyriassa niin ikään. Myöskin kuoleman rangais, rangaistuksen poistaminen käytöstä täytyy olla prioriteettimme. Tarvitaan enemmän Euroopan unionia, enemmän uniona, yhte, yhtenäisyyttä ja Eurooppaa. Ja sitten edustaja Gomes. Kiitoksia puhemies. Nimr al-Nimrin teloitus, samoin kuin 46 muuden, muun teloitus, se vain lisää jännitteitä tällä alueella. Jos nyt toimitaan niin kuin piti, niin on on nähtävissä, että Iranin äh, viranomaiset ovat äh, myös vaikuttaneet äh, asiaan. Nyt kun ähm, pakotteet on poistettu, niin meidän pitäisi myös katsoa, miten saadaan tämä prosessi eteenpäin. Euroopan unionin pitää kritisoida Teherania, varsinkin ihmisoikeuskysymyksissä, silloin kun näin pitää. Mutta meidän pitää toimia myös yhteistyössä Iranin kanssa, jotta saadaan loppumaan sota Syyriassa, koska Saudi-Arabia, Katar ja muut maat tukevat Turkin ohella Daeshia. Emme voi tällaista hyväksyä arvoisa Ja sitten edustaja Kiitoksia puhemies. Kiitän korkeaa edustajaa siitä, että hän viittasi tämänhetkisiin Saudi-Arabian ja Iranin välisiin suhteisiin. Me olemme huolissamme erityisesti tilanteesta sen takia, että juuri käytiin keskustelua siitä Syyrian rauhankonferenssin lykkäämisestä. Erityisesti kun ollaan tietoisia siitä, että rauha on riippuvainen kaikkien toimijoiden yhteistoiminnasta ja sen takia ei voida missään nimessä jättää kahta tärkeää alueellista toimijaa pois joukosta. Ja toiseksi millään tavoin ei voida riskeerata sitä, että näiden kahden väliset eh, diplomaattiset suhteet pääsisivät kylmenemään, koska tärkeänä tuloksena siitä on nähtävissä juuri tämä ydinsulkusopimus. Ihmisoikeuksien Eh, edistäminen ja erityisesti kuolemanrangaistuksen poistaminen on kolmas tärkeä tavoitteemme. Ja meidän, nämä pitäisi sisältyä, nämä asiat kaikkiin kumppanit, kumppaneiden kanssa käymiin neuvotteluihin. Ja sitten edustaja Mamikin. Thank you, Mr. President, Your Excellency. Kiitos puhemies. Korkean edustaja Roa Mogherini, arvon kollegat, hiljattain tapahtunut kehitys Saudi-Arabiassa saattaa johtaa Lähi-idän epävakautumisen Sheikh al nimrin teloittaminen oli Saudi-hallituksen toimi, joka lisäsi vain uskontojen välitys, uskon, uskonnollista jännitettä. Sarabian päätös katkaista diplomaattisuhteet ja kaikki muutkin suhteet Iraniin on kuitenkin kohtuuton reaktio. Ydin sopimuksen täytäntöpano Iranin kanssa ja sanktioiden poistaminen kuitenkin luo mahdollisuuden käydä aktiivista yhteistyötä Iranin kanssa kriisin ratkaisemiseksi. Saudi-Arabian ja iranilaiset jännitteet eivät saa johtaa pois raiteiltaan haurasta rauhanprosessia Syyrian osalta. Nyt on olemassa aikataulu ja etenemissuunnitelma, joista että YK on päätöslauselmalla on päätetty. Vetoisin kumpaankin osapuolen, jotta he toimisivat vastuuntuntoisesti ja pyrkisivät ratkaisemaan tämän konfliktin. Rauhanomaisen tulevaisuuden takamiseksi tuolla alueella on erittäin tärkeää, että Saudi-Arabia ei mahdollista terrorismin rahoitusta, vaha, vahabistista ideologiaa, olipa sitten kyse iskuista Beirutissa tai venäläisten, venäläisen lentokoneen pudottamisesta tai muista toimista. Sitten annan kolme puheenvuoroa. Ilman puheenvuorolistaa en voi antaa enempää, koska yritämme saada kokouksen loppuun ennen puolta yötä. Ensimmäiseksi edustaja Polchak. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin ähm, kiittää Rova Mogherinia hänen toimistansa – tässä tilanteen ratkaisussa. Hän on toiminut hyvin johdonmukaisesti. Haluaisin kysyä, millainen päätös tehtiin per, lauantaina? Mitä se tarkoittaa esimerkiksi Saudi-oppositiolle? ja niiden osalta, jotka edustavat Saudi-oppositiota, olevansa EUn unohtamia. Minä toivon, että näin ei ole ja minä toivon, että tuemme näitä yhteiskunnan osia, jotka yrittävät toimia eri tavoin. Ja rouva Mogherini mainitsi sen, että kärjistäminen pitäisi saada loppumaan. Se on erittäin tärkeää tällä alueella. Arvoisa puhemies, Saudi-Arabian ja Iranin tapahtumien jälkeen jo hauraassa tilassa oleva lähi on epävakautunut entisestään ja pelkään, että EU pahentaa tilannetta, jos se pysyy syrjässä ja toivon, äh, ja pelkään, että sunni ja siia otot, joka pahenevat entisestään, vaikeuttavat Syyrian ja Jemenin konflikteja ja saattavat avata konflikteja myöskin muualla maailmassa. Kuitenkin toivoa vielä on, että voitaisiin tehdä oikeita toimenpiteitä on hyvä, että pakotteet poistettiin, koska se johtaa ulkomaisiin sijoituksiin ja se, ne taas hyödyntävät Iranin kansalaisten elämää tarvitaan tukea Saudi-Arabian uudistusten tukemiselle. Olin vaikuttunut, kun ensimmäinen nainen valittiin ministerineuvostoon. Naiset ja nuoriso Saudi-Arabiassa ovat tulevaisuuden tekijöitä ja meidän täytyy tukea heitä. Ja molemmilla puolilla täytyy saada aikaan kunnioitus toista äh, suverenia valtiota kohtaan ja olla puuttumatta toisten asioihin. Kiitoksia. Ja viimeiseksi sitten edustaja Arno. Uh, Kiitoksia. Islamin sisällä on ero sunnien ja shion välillä, ja sunneissa on sufi, salafistien ja vahabistien ja muiden välisiä eroja. Saudi-Arabian julmia rangaistuksia ei voida hyväksyä, ja tällaisen ideologian vieminen muualle Saudi-monarkian tuella johtaa siihen, että ISIS tästä hyötyy ja Syyrian tilanne pahenee. Kaikki asiat, jotka ovat meille tärkeitä, johtavat siihen, että ovat, mikäli ihminen tapetaan, mikäli hän on kristitty tai siksi, että hän on homo, tämä on erittäin loukkaavaa. Britti työväenpuolen johtaja kuitenkin puhuu ISISin hyvistä puolesta. Ja tänä päivänä tuon ryhmän edustaja ei täälläkään puol, puol, millään tavalla tu, tuomita hänen sanojaan, pikemmin puolusta niitä. Kaikki, jotka toimivat unionin lipun alla tai Ison-Britannian lipun alla eivät voi näin todeta. Corbyn ei ole sopiva johtamaan työväen puoletta näiden puheiden vuoksi. Ja seuraavaksi edustaja Mogherini. Uh, Kiitoksia. Aivan aluksi sanoisin, että tosiaankin eh, ja aina on eh, tulee olemaan sunnien välinen jako ja sunnien ja siiojen välinen jako olemassa. Ja Tämä tietenkin hankaloittaa tilannetta tällä alueella, mutta me haluamme osoittaa teille myös sen, mitä monet meidän ystävämme tuolla muslimimaailmassa ovat meidän kanssamme jakaneet. Kyse ei ole niinkään uskonnollisesta eh, kuin poliittisesta eh, konfliktista. Siinä käytetään ikään kuin välineenä uskontoa näihin tarkoituksiin. Sunnit ja shiat elävät rinnakkain monissa maissa, esimerkiksi Irakissa. Ja näin on ollut jo vuosisatojen ajan ennen kuin asia on politisoitunut ja on syntynyt nykyinen jako. Uskon, että meidän roolimme voi olla, että autamme järkeviin investointeihin – niin kuin jotkut määrittelivät, yhteiseksi turvallisuusarkkitehtuuriksi. Tämän todella pitäisi olla tie eteenpäin, kun mennään kohti rauhaa, joka on olennainen koko maailmalle. Tosiaankin näkemyksen puute ajatellen yhteistä turvallisuusrakennetta, se tosiaankin vaarantaa tilannetta. Miten voimme tässä auttaa? Tämä on meidän omien intressejemme mukaista myös. Jotkut sanoivat, että ei pitäisi olla kenenkään puolella. Me mm, olemme aika hyviä riippuen siitä, miten asia käsitellään. Meillä on suhteet, toimivat suhteet sekä Iranin että Saudi-Arabian kanssa ja sopimuksen täytäntöönpano Iranin kanssa. Tämä ydin ohjelma, se auttaa tietenkin uusia, auttaa avaamaan uusiin mahdollisuuksiin ovia. Ja voimme käyttää näitä suhteita. Meillä pitää olla selkeä esityslista kuitenkin heidän kanssa ja muiden toimijoiden kanssa tällä alueella, mutta siinä on monia tekijöitä, esimerkiksi kahdenvälinen ristiriita, joka siellä on alueellinen dynamiikka, mukaan lukien poliittiset ratkaisut näihin kriiseihin alueella ja pitää vahvistaa myös vain maiden toimintaa, varsinkin silloin, kun ne joutuvat kärsimään tästä poliittisesta uskonnollisen vastakkainasettelun hyväksikäytöstä. Ja tähän kuuluu myös ihmisoikeuskysymykset ja sisäiset tilanteet näissä maissa – Saudi-Arabia Saudi-Arabi-kumppanimme ja iranilaiset kumppanimme ovat tässä olennaisia. Ja tässä tuli esiin myös öljy. Meidän täytyy, teidän täytyy ehkä päivittää tietonne tästä, koska nämä öljyn hinnat, jo, jotka meillä ovat, laittavat asiat aivan eri mittasuhteisiin. Meillä on tietenkin poliittinen esityslista, se on aivan selkeä kaikki on esitetty avoimesti ja me olemme etuoikeutetussa tilanteessa, kun voimme puhua näiden kumppaneidemme kanssa alueella. Me puhumme avoimesti, johdonmukaisesti, käsittelemme nämä asiat ja tosiaankin on joitakin kauppa, kauppakysymyksiä voinna, mutta EU ei ole tässä suhteessa mitenkään piilottelemassa toimintaansa. Ja edelleen meidän täytyy panostaa suhteisiimme Saudi-Arabian ja Iranin kanssa, varsinkin ajatellen näitä väestöjä. Kaikin eri tavoin voimme jatkaa sitä ja jatkaa työtämme, kunnes mm, pääsemme ydinalueelle toiminnassamme ja haluamme täysin äh, noudattaa kansainvälistä lakia ja toiseksi äh, tärkeä asia ei ainoastaan Iranin ja Saudi-Arabian kanssa, monien muidenkin maiden kanssa. Tärkeätä on se, että saadaan poistettua kuolemanrangaistus. Kyse on meidän periaatteistamme ja meidän käytännöistämme. Äh, tämä ei ole asia, jonka meidän mielestämme on epäinhimillinen. Se ei myöskään ole tehokas toimenpide. Haluan kiittää teitä tuestanne. Olette antaneet tukea meidän toimintamallillemme ja toivottavasti tämä asia vie meitä eteenpäin myös. Kiitoksia. Teemme paljon työtä tällä alueella. Se on hyvin olennainen alue ja se on meidän etujemme mukaista, kun puhumme turvallisuudesta ja vakaudesta. Kiitos. Mogherini. Kiitoksia.